Tervetuloa niille, jotka ovat paikalla, neuvoston ja komission edustajat. Kohta saatte puheenvuorot. Seuraavana on yhteiskeskustelu vahvistetun talouden hallintomallin mekanismeista. Neuvoston ja komission julkilausumat kokouksen, huippukokouksen ja kokouksen tuloksista on myös suulliset kysymykset neuvostolle ja komissiolle, mikä on EU 2020-strategian poliittinen merkitys nykyisen rahoitus- ja talouskriisin yhteydessä. Sitten seuraava suullinen kysymys neuvostolle. Rahoitus- ja talouskriisin vaikutukset EU 2020-strategiaan ja sen hallintoon. Ja sitten viimeisenä suullinen kysymys neuvostolle ja komissiolle mikä on EU 2020-strategian merkitys hetkisen rahoitus- ja talouskriisin puitteissa. Ensimmäisenä puheenvuoron saa neuvoston nimissä puhuva ministeri, ministeri valtiosihteeri Lopes Carido. Olkaa hyvä. Buenos días. Gracias. Hyvää huomenta. Kiitoksia puhemies. Kaikki tietävät, että elämme poikkeuksellisia rahoitusturbulenssin aikoja. Muutama kuukausi sitten olemme jo voineet tämän